Za chwilę przechodzimy do... Hetken kuluttua siirrymme äänestysselityksiin. Haluaisin pyytää niitä, jotka eivät halua osallistua äänestysselityksiin, poistumaan hiljaisesti salista. Toivotan teille turvallista kotimatkaa tai hyvää ruokahalua. Kiitoksia.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 Ensin ensimmäinen asia, josta kuulemme on kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, keskeytymismekanismi. Kysymys on Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegran mietinnöstä, ja puheenvuoronsa aluksi Monika Makovei de suspendare a vizelor. Kiitoksia. Tämä viisumimekanismi, kun keskitytään, keskeytetään kolmansien maiden kansalaisten viisumin käyttöoikeus Euroopan unionin alueella, tämä on paljon joustavaa.